Okay, so with this we can uh, move on with... No niin, nyt voimme mennä eteenpäin IMKon äh, kokouksessa. Äh, ensin meillä on esityslistan hyväksyminen ja jos ei ole kommentteja, niin sitten voimme pitää sitä hyväksyntänä, kuten tiedätte kaikki. Tämä äh, kokous lähetetään suoratoistona verkossa ja halusin myös kertoa teillä, että meillä on nyt tämä uusi IMKON uutiskirje teillä käytettävissänne. Sitten menemme keskustelemaan meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ja ennen kuin menemme tähän asiaan, haluan kiittää sihteeristöä ja myöskin sihteeristön neuvonantajia, koska meillä on paljon työtä tehtävänämme, joten kiitän kaikkia siitä, että he tekevät niin hyvää työtä. Joten ensimmäinen mietintö käsittelee eurooppalaista esteettömyysasetusta, jossa Morten Lokegaard on esittelijämme. Morten, ole hyvä. Morning. Kiitos puheenjohtaja. No, minä haluaisin lyhyesti kertoa mitä on tapahtunut ensimmäisessä kolmikantaneuvottelussa. Voidaan sanoa, että mitään yllätyksiä ei ole ilmennyt. Meillä oli hyvä trilogi. Ensimmäinen neljästä, joita tuleville kuukausille on sovittu. Tämä kokous oli viides maaliskuuta. Se oli hyvin perinteinen ensimmäinen kolmikanta neuvottelu. Kerroin parlamentin kannan ja prioriteetit. Neuvosto teki samoin. Tämä tarkoitti, että meillä ei ollut varsinaisia neuvotteluja, emmekä tätä odottaneetkaan, joten tämä tapahtui sinänsä ihan odotetusti. Kukaan ei usko, että näistä tulee helpot neuvottelut, mutta minä totesin, että me parlamenttina haluamme nähdä, että asian suhteen edetään. Minulla on nyt syytä uskoa, että tässä jotain saadaan aikaiseksi, ei välttämättä paljon, mutta ainakin jotain, siten että jotain tuloksia saadaan aikaiseksi Euroopan vammaisten hyväksi. Tämä, minä nyt en mainitse mitään tärkeysjärjestyksessä, mutta nostan esiin niitä asioita, mitä sivuisin kokouksessa. Esteettömyysvaatimukset ja soveltamisala, rakennusympäristö, se on erittäin tärkeä asia monelle ryhmälle tässä talossa. Puhun myös käyttöjärjestelmistä, itsekäyttö, terminaaleista. Ne ovat olleet myös ongelma ja asia, josta on puhuttu paljon. Sitten tämä liite 1, mikroyritysten poikkeus. Se on ollut minulle johtolankana kohtuuton taakka, standardien käyttö ja CE-merkintä asia. Nämä asiat nostin esiin ja varmasti ymmärrät, että on paljon asioita, joista on keskusteltava, joita on tarkistettava, joten enpä minä odota, että tässä olisi mitenkään erityisen helppo taakka edessä, mutta varmasti neuvosto suhtautuu positiivisesti, positiivisesti ainakin joihinkin asioihin. Neuvoston kanssa ja komission kanssa on joitain yhteisiä linjauksia. Ja tässä on nyt otettu ensimmäinen askel ja uskon, että voimme saavuttaa jotain positiivista. Seuraava kolminkanta neuvottelu järjestetään 12. huhtikuuta. Ja silloin neuvottelemme me paraikaa esityslistaa sinne. Ähm, äh, Kiitos oikein paljon ähm, Morten, koska näen, että Dita ei ole täällä, niin menemme ensin äh, tietoihin, joka liittyy neuvotteluihin digitaalisen sisällön toimittamista koskevista sopimuksista. Ja tässä meillä esittelijänä on edustaja Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin Kyse on hyvin monimutkaisesta, vaikeasta asiakirjasta, koska 55.2 artiklan mukaan Luonnollisesti meidän pitää yhdistää eri eh, valiokuntien näkemykset, eivätkä nämä näkemykset ole aina samoja. Me olemme enemmän kuluttajansuojapuolella, juuri valiokunta enemmän tekniseltä puolelta asioita katsoo, niin ei ole aina ihan helppoa eh, edetä. Eh, kuitenkin olemme onnistuneet tekemään monia edistysaskelia ja olen kyllä hyvillä mielin sen suhteen, että onnistumme vielä Bulgarian puheenjohtajuuskauden aikana saamaan aikaan väliaikaisen päätöksen. Se olisi kyllä hieno juttu. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen melkein kaikista aiheista. Hyviä, järkeviä, myönteisiä kompromisseja auki äh, ovat Auki on enää kolme kohtaa, jotka kuitenkin ovat aika merkittäviä, mutta yleensähän on niin, että vaikeimmat asiat käsitellään lopuksi. Yksi on se, että mitä tehdään äm, niiden sovellusten ohjelmien kanssa, jotka äh, ovat tuotteessa äh, mukana. Me sanomme, äh, että tämä kuuluu digitaaliseen sisältöön eikä niinkään tavaroihin. Ähm, tämähän liittyy kaikkeen siihen, mikä on digitaalista, koska tämä ähm, toinen asiakirja ei etene niin nopeasti kuin pitäisi, eikä ole varma, että saadaanko se päätökseen jo tällä kaudella, eikä olisi hyvä, jos meillä olisi hyvä säännös digitaalisista tuotteista, mutta sitten nämä vyörykkeissä mukana olevat ohjelmistot eivät olisi sen alaisia. Me pidämme Äh, kyllä pintamme tässä parlamenttina. Toinen äh, kysymys liittyy takuisiin ja erityisesti harmonisointiin. Mehän olemme sanoneet, että me haluamme äh, kohdistetun täysharmonisoinnin. Neuvosto pitää kiinni omasta kannastaan, että olisi tällainen vähimmäisharmonisointi, eikä ole valmis yhtään milliä tuosta liikkumaan? Tämä on tietenkin vaikea kysymys. Meidän on katsottava, miten tämä etenee parlamenttina. Valiokuntien päätös sitoo meitä ja me puolustamme tietenkin tätä täysharmonisointia, erityisesti kun minä en tässä asiassa nyt oikein neuvostoa ymmärrä, erityisesti kun juuri tällä alalla kaikissa muissa maissa kuin Isossa Britanniassa ja Alankomaissa ei ole sääntöjä. Ei siis tässä ole kyse siitä, että yritetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä muuttaa, vaan on mahdollisuus vihdoinkin Euroopan lainsäädäntöä äh, laatia ensimmäisenä ja edetä sillä tavoin sisämarkkinoilla. Siksi emme oikein ymmärrä, miksi neuvosto niin kovasti tämän asian kohdalla taistelee, mutta ehkä löydämme kuitenkin vielä hyvän ratkaisun siihenkin. Viimeinen asia, jonka saavutimme, tapahtui tällä viikolla. Kyse oli tietosuojan asemasta. Tehän tiedätte, että myös parlamentin sisälläkin on käyty kiivaita keskusteluja asiasta, mutta valiokunnat ovat sanoneet, että kyllä, me tarvitsemme sääntöjä. Meidän on varmistettava, että kun on kyse mm, konformiteetista, että jos tietosuojaa ei noudateta, niin sitä voi pitää puutteena. Ensin eh, neuvosto vastusti tätä täysin, mutta tällä välin ne ovat eh, lähentyneet meitä. Emme saa artiklaa, mutta saamme johdantoonsan kappaleen. Ja uskon, että tämä johdantoonsan kappale sellaisena kuin sen nyt näen on hyväksyttävä. Ja suosittaisin, että hyväksyisimme sen, jotta voisimme muilla äh, aloilla sitten edetä. Tässä kaikki. Kiitoksia. Ja sitten menemme äh, uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävään suhteellisuusarviointiin. Andrea Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä todellakin eilen oli kolmas kolmikanta keskustelu Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa ja pääsimme poliittiseen yhteisymmärrykseen ja siksi haluaisin sydämesti kiittää sihteeristön työntekijöitä, jotka todella ovat tehneet erinomaista työtä ja haluaisin kollegoille lyhyesti kertoa, mistä, missä olemme onnistuneet. Ensinnäkin voin olla samaa mieltä siitä, mitä kollega Gebhardt sanoi. En minäkään aina oikein ymmärtänyt, mitä neuvosto halusi, mutta se ei nyt ole tärkeää, koska lopulta pääsimme mielestäni hyvään kompromissiin. Ensinnäkin on niin, että jäsenvaltiot, kuten mietinnössä nikin hyväksyimme, eli kun on kyse, että että, että kun on kyse ammattinimikkeistä, niin ne ovat päteviä ammattinimikkeiden määrittelyn suhteen. Sen olemme kaksi artiklassa äh, näin kirjanneetkin. Toiseksi äh, sanoimme, että äh, terveydenhoitoammattien kohdalla ei pelkästään johdantosan kappaleissa, vaan itse tekstissä lukee vaatimus, että näitä terveydenhoitoammatteja on kohdeltava eri tavoin. Ja sitten palvelun tarjoamisen vapaus ja toiselta 168 EU-perussopimuksesta huomioidaan, kun säädellään terveydenhoitoalaa. Ja tässä olemme saavuttaneet paljon, koska alun perin neuvosto ei halunnut ollenkaan puhua terveydenhoitoalasta. Kolmanneksi onnistuimme myös, kun on kyse rajat ylittävästä palveluntarjonnasta pääsemään sopimukseen, että suhteelliset säännöt ovat ainoita, joita voidaan hyväksyä. Joitakin kohtia oli siirrettävä johdantoosan kappaleisiin ja muutenkin olimme kompromissihalukkaita, mutta tämä suhteellisuusvaatimus on nyt jo olemassa, eivätkä kaikki jäsenvaltiot noudata sitä. Eli kun on kyse ammattisäätelystä, voidaan vaatia ainoastaan suhteellisia vaatimuksia, oikeasuhtaisia vaatimuksia rajat ylittävään toimintaan, niin se on hyvä. Sitten olemme saaneet läpimurron, koska jäsenvaltiot olivat valmiita periaatteessa julkistaa tiedot ja salaisapito on mahdollista vain poikkeustapauksissa artiklan 386 mukaisesti ja onnistuimme muutenkin eh, pitämään kiinni parlamentin kannoista. Emme onnistuneet siinä, että täytäntöönpano aika rajoitettaisiin vuoteen. Jäsenvaltiot vaativat kahta vuotta ja hyväksyimme sen lopulta. Ja 6 artikla 4 kohdassa hyväksyimme tämän eh, listan ehdoista. Neuvostohan halusi kaksi erilaista listaa. Emme oikein ymmärtäneet miksi, mutta se oli tärkeä neuvostolle ja siksi hyväksyimme sen. Ja käsityöläisammateillekin onnistuimme kirjaamaan mm, johdantosan kappaleisiin eh, jotain eh, neuvosto ei ollut valmis ottamaan sitä artikloihin, kun on kyse käsityöläistoiminnan laadusta, mutta onnistuimme sen kuitenkin johdantoosan kappaleisiin mukaan ottamaan. Uskon, että kaikki ryhmät voivat tämän hyväksyä ja siksi uskon, että neuvostokin tulee tämän lopulta hyväksymään ja voimme hyvin pian viedä tämän täysistuntoon. Kiitoksia. Kiitos Andreas. Ja sitten meillä on eurooppalaiset sähköisen viestinnän käytännön säännöt ja Dita Harantsova on meidän valmistelijamme. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Meidän viimeisimmän mietinnön kanssa meillä on kaksi trilogiaa, 28. helmikuuta ja eilen ja 28. helmikuuta keskityttiin loppukäyttäjien oikeuksiin. Monet osiot tekstistä ovat vielä kesken ja me olemme päässeet etene- etenemään kyllä, mutta meillä on vielä avoimia kysymyksiä eh, henkilöiden välisiin kysymyksiin liittyen. Harmonisointi on vielä auki ja sisältökysymyksissä on edetty merkittävällä tavalla. Avoimia kysymyksiä on vielä esimerkiksi eh, tuotteiden niputtaminen, julkinen varoitusjärjestelmä, ja tietyt elementit, jotka liittyvät hätäpalveluihin ja siirtovelvoitteisiin ja myöskin yhteentoimivuusmääräyksiin. Viimeisin kokouksemme keskittyi universaalipalvelun velvoitteeseen ja yhtäläiseen pääsyyn sellaisen käyttäjien osalta, joilla on tai vammaisten käyttäjien osalta. Päästiin eteenpäin asioissa, mutta vielä teknistä työtä tarvitaan, jotta saamme mm, valmisteltua tekstin seuraavaan poliittiseen keskusteluun. Meillä on tarkoitus toimia yhteislainsäätäjinä ja saada aikaiseksi EUn sisäiset ö, puhelu Meillä ei ole tekstiä vielä, mutta meidän valiokuntamme vaatii ja parlamentti kokonaisuudessaan vaatii, että se saa olla mukana lopullisessa sopimisvaiheessa. Molempien lainsäätäjien tavoitteena on saada aikaiseksi tämä asiakokonaisuus valmiiksi Bulgarian kaudella. Kiitoksia. Eh, Dita. Kiitoksia Dita. Ja tähän voimme päättää päivitykset käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Ja nyt menemmekin tähän suulliseen kysymykseen yleislatureista. Kyse on siis radiolaitedirektiivistä. IMKO on aina ollut kiinnostunut siitä, että seurataan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa mukaan lukien radiolaitedirektiivi ja erityisesti kun on kyse näistä yhteisistä yleislatureista, joka on siis tämän päivän sen keskustelun kohteena. Radiolaitedirektiivi antaa komissiolle oikeuden hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yleislatureita Tämä oli erittäin tärkeä asia parlamentille, koska komissio ei ole edennyt näissä delegoiduissa säädöksissä, IMKon koordinaattorit päättivät, että meidän pitäisi äh, jättää äh, kysymys suullisesti vastattavaksi, jotta komissio voisi sitten selittää asian valiokunnallemme, joten siksi haluaisin nyt antaa puheenvuoron komissiolle. Eli äh, Grow-pääosaston yksikön päällikölle, joka vasta- asiasta vastaa, nimittäin rouva Bonvissuutolle. Kiitos. Haluaisin tehdä tilannekatsauksen siihen, miten asian kanssa edetään. Kuten te tiedätte, komissio on vienyt eteenpäin vapaaehtoista lähestymistapaa. Me olemme uskoneet, että tämä on se ratkaisu, joka parhaiten täyttää politiikan tavoitteet, mm, markkinoiden tahdon, kuitenkaan olemaan esteenä teknologiselle kehitykselle. Ja tämä pohjautuu edelliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan. Ja nyt olemme pyrkineet löytämään yhteisymmärryksen eri sidosryhmien välille koskien tätä vapaaehtoista sitoumusta. Me olemme käyneet paljon keskusteluja, meillä on monia kokouksia sidosryhmien kanssa ja teollisuus on julkaissut oman yhteisymmärryspöytäkirjan eilen. Me omalta osaltamme olemme sitä mieltä, että nyt olisi aika harkita sääntely Lähestymistapa. Nyt olemme ryhtyneet toimiin, että laturimarkkinat noudattaisivat, yleisluodet noudattaisivat turvallisuus, säännöksiä, valtimääräyksiä ja niin poispäin. Siksi me olemme kirjoittaneet markkinavalvontaviranomaisille, jotka ovat vastuussa direktiivin täytäntöönpanosta olemme pyytäneet, että viranomaiset arvioivat tilannetta ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin, mikäli niitä on. Tässä on katsaus tilanteeseen. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Uh, uh, kiitos oikein paljon. Tässä seuraamme tätä asiaa ja EPPstä on Safine Ferhaien. Kiitos me olemme viime aikoina aina keskustelleet siitä, että miten komissio panee täytäntöön tätä sääntelyehdotusta. Yksi kysymys, joka aina usein nousee esiin ja jotta valitellaan, että me vieläkään ole onnistuneet siinä, että mitä olemme kansalaisille luvanneet, että meillä olisi yksi yhtenäinen laturi, tällainen vähimmäis vaatimus toteutuisi eh, niin, että tietenkin tarvittaisiin kaikenlaisia teknisiä sääntelyjä, jotta kaikilla yrityksillä olisi samat mahdollisuudet. Mitä komissio aikoo tehdä, eh, jotta tässä asiassa yhtenäinen laturilaitteille laitteille päästäisiin eteenpäin? Kiitos. Ja sitten SNDstä meillä on edustaja Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on sanottava, että kun neljä vuotta sitten päätimme tämän lainsäädännön valmistelun jo harmittelimme sitä, että komissio odotti teollisuuden itse toimivan ja me sanoimme, että emme voi odottaa sitä, me on lainsäädännöllä tämä viedään läpi. Ja vielä niin on uskomatonta, että odotetaan, että teollisuus tekee asialle jotain ihan itsestään, vaikka näin ei kuitenkaan tapahdu. Eikä ole hyväksyttävää, että asiaa vain lykätään ja lykätään. Kuulin, että kun tätä asiaa valmisteltiin, komissio olisi väittänyt myös, että kysehän on vain laturista kännyköille eikä muille laitteille, koska yhdessä johdanto-osan kappaleessa sanottiin erityisesti kännykät. Ja erityisesti ei tarkoita pelkästään. Ja kun me tämän säädöksen laadimme, niin tabletteja ei ollut vielä, siksi emme voineet sitä mainita, mutta sanoimme erityisesti, koska tiesimme, että uutta teknologiaa on tulossa ja odotamme, että kun uutta teknologiaa tulee, niin sitten siinä yhteydessä kehitetään yhteinen laturi, eikä jälleen kerran satoja uusia. Me puhumme ainoastaan aina kestävyydestä ja ympäristön suojelusta, siitä, että meidän on säästettävä raaka-aineita, erityisesti harvinaisia maametalleja, jotka jotka ovat tässä yhteydessä tärkeitä ja samanaikaisesti emme tee mitään. Ei tämä ole mahdollista. Meidän on vihdoinkin nähtävä tuloksia. Kansalaiset odottavat sitä meiltä. Heitä ärsyttää se, että heillä on laatikollinen erilaisia latureita aina kun he ostavat uuden laitteen, niin sitten laitetaan vanha laturi sinne, laatikollinen laitteita, joita ka toimivat, mutta joita ei voi käyttää. Tämä ei ole hyväksyttävä ja meidän on toimittava, jotta asia muuttuisi. Ja tässä hyvä komissio ei riitä se, että sanotaan, äh, niin äh, teollisuus nyt äh, sitoutuu itse tähän. Ei se tule koskaan onnistumaan, ei sitä mitään tule. Älkääkä sanoko, että tämä ei ole mahdollista ja että tämä jotenkin ehkäisisi teollisuuden vapaata päätöksentekoa. Kun otimme katalysoottorin käyttöön autoissa, emme silloinkaan sanoneet, että onko tämä ainoa mahdollisuus, vaan sanoimme, että eh, ei, jotain on tehtävä. Ja sanoimme, että katalysaattori se on. Kyllä oli muitakin eh, teknologioita, eh, jotka oltaisiin voitu ottaa käyttöön. Miksi tämä toimii katalysaattorin kohdalla, mutta ei kun on kyse puhelimien ja muiden laitteiden latureista? Kyllä tässä on kuljettava samaa rataa ja pyytäisin, että komissio nyt vähän mm, vakavammin ryhtyisi tähän työhön. Kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmän nimissä haluaisin kysyä komissiolta seuraavaa. Miten komissio pitää tätä trendiä kohti mm, langatonta lataamista, miten se liittyy tähän vaatimukseen yhteisestä laturista. Se linkittyy siis tähän edustaja Gebhardin kysymykseen. Ja sitten Tita Sarantsova. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että minäkin toivoin yksityiskohtaisempaa tietoa komissiolta tästä aiheesta, mutta tuen kyllä sitä, että käytetään delegoituja säädöksiä vapaaehtois, koska vapaaehtoinen lähestymistapa ei ole tuonut toi, toivottua tulostua, tulosta. Alkuperäinen tavoite parlamentilla oli lisätä, anteeksi, vähentää jätteen määrää, jotta päästäisiin näistä tuhansista turhista latureista elo, eroon. Toivottavasti komissio voi tarjota dynaamisen ratkaisun, joka voi tarjota innovaatiomahdollisuuksia eh, toimialalle. Nyt on aivan oikea hetki puuttua asiaan silloin, kun markkinoilla on kaikilla, markkinoilla on kahdenlaisia mark, markkinoilla on kahdenlaisia kännyköitä, toisessa on mukana laturia, toisessa ei. Ja jos asiaan puututtaisiin, niin silloin yritykset pystyisivät ponnistelemaan sen eteen, että saataisiin tällaisia nopeita laturiyksiköitä myytyä kännyköiden mukana. Silloin nyt yhteislaturi saataisiin aikaiseksi. Kiitos. Jos ei ole muita jäseniä, jotka haluavat puhua, niin haluaisin antaa puheenvuoron jälleen komissiolle. Kiitoksia. Kuten mainitsin, me harkitsemme tätä sääntely lähestymistapaa. Meidän on arvioittava eri mahdollisuudet, joita meillä on edessämme, ja katsottava, soveltamisala rajoittuuko se älylaitteisiin, älypuhelimiin vai koskeeko se kaikkia laitteita. Mikäli me olisimme ottaneet sääntelylähestymistavan, lähestymistavan, no miksi me halusimme tämän vapaaehtoisen lähestymistavan. Me koemme, että tämä on paras mahdollisuus vähentää pirstaleisuutta ja toisaalta antaa tila innovaatioille. 2014 teimme tutkimuksen ja siinä usb olisi pakollinen malli kaikille latureille 2017. Mikäli me olisimme valinneet tämän vaihtoehdon, tämä olisi ollut jo vanhentunut ratkaisu. Silloin haettiin energiatehokkaampaa ja tehokkaampaa ratkaisua, USB-C-malli nimittäin. Ja kuten kyllä Harantsava mainitsi, niin mikäli me päätämme käyttää sääntelymallia, niin on katsottava, että ratkaisu on dynaaminen ja avoinna innovaatioille. Me tulemme harkitsemaan eri vaihtoehtoja – Ja tekniset ratkaisut, soveltamisala, ainoastaan älypuhelimet, kaikki laturit. Omalta osaltamme olemme antaneet radiolaitedirektiivityöryhmän työpöydälle jo nämä kysymykset, ja tämä järjestetään 16. päivä huhtikuuta tämä kokous. Mitä tulee langattomaan lataamiseen, tämähän liittyy innovaatioihin. Meidän on katsottava, että mikäli sääntelyratkaisu otetaan käyttöön, on saatava sellainen sääntelyratkaisu, joka jättää tilaa innovaatioille ja jättää mahdollisuuden sille, että tulevaisuudessa voidaan ottaa suorituskykyisempi ratkaisu käyttöön. Me emme tiedä, miten tulevaisuudessa langaton lataus onnistuu. Se on ainoastaan korkea laatuisemmille tuotteille käytössä mm, aluksi ja sitten siitä saattaa myöhemmin tulla standardi standardoitu piirre, mutta meidän on katsottava, että mikäli sääntelymme säännöksen on oltava avoinna muutoksille ja se ei saa olla esteenä teknologiselle kehitykselle. Thank you very much um, for your... Hyvä. Kiitoksia oikein paljon tästä uh, selityksestänne äänestyksessä. Sitten näemme, hyväksymmekö tämän kysymyksen suullisesti vastattavaksi. Kiitoksia komissiolle. Nyt olemme edellä ajas aikaamme, joten haluaisin keskeyttää kokouksen kello 11, koska silloin meillä on äänestykset. Kiitoksia vielä komissiolle, että olette täällä ja nähdään sitten 11. Okay, um, welcome back um, everybody. Tervetuloa kaikki kokoukseen. Täällä onkin tiivis tunnelma, joten me siirrymme nyt äänestykseen. Ennen kuin äänestämme sisällöstä minua on pyydetty suorittamaan koeäänestys. Niin, koeäänestys koskee sitä, tuleeko minusta Gentin pormestari vaiko ei. Äänestys alkaa. And one more person has to vote. Vielä yksi ääni uupuu. Äänestys päättyy. Minusta tulee Gentin pormestari. No vitsit vitsinä. Ennen kuin äänestämme, minun on kerrottava, niin direktiivi kuin asetus ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Siksi äänestämme molemmista yhdessä, mikäli näin voidaan sanoa, tarkoittaen, että äänestämme ensin ryppäänä asetuksesta, mutta tällä on seuraukset direktiiviin, Näin ollen ensimmäisen tuloksen perusteella äänestämme välittömästi lopullisesti molemmista, mikäli hylkäys tulee. Joten äänestämme asetuksesta ja äänestämme yksittäisestä asetuks, hylkäyksestä, että niin asetus kuin direktiivi hylätään. Komission ehdotukset hylätään. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. okay, close the vote. Äänestys päättyy. Kaksi 101 puolesta, 13 vastaan, kaksi tyhjää. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme lopulliseen äänestykseen molempien suhteen välittömästi ja äänestys alkaa. Two more people to vote. Kaksi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. 14 puolesta 21 vastaan. Yksi tyhjä. Panos, ole hyvä. Thank you. Uh, it is uh, simply... Niin, yksinkertaisesti niin, että olette hylänneet komission ehdotuksen Olette hylänneet komission ehdotuksen, mutta ette ole hyväksyneet mietintöä, jonka piti mennä täysistuntoon, jotta täysistunto olisi voinut äänestää hylkäämisestä. Nyt ei siis ole mietintöä, teillä on mahdollisuus joko aloittaa työ alusta tai olla tekemättä mitään. Okay, thank you very much, Panos, and I would like to give... Kiitos, Panos. esittelijät saavat puheenvuoron. Morten, ole hyvä. Thank you, Chair. Well, uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, joku sanoi minulle tässä aamulla, että, tai eilen, eilen juhlittiin sisämarkkinoiden 25-vuotispäivää, joten onhan se juhlimisen arvoista mielestäni. Ja olin toivonut, että tänään juhlittaisiin lisää, mutta näin ei tapahtunut. Eli IMKO-mietintöä ei tästä nyt Tulee, Ja en voi sanoa, että olisin kauhean yllättynyt, olemme nähneet, että näin mahdollisesti tulee tapahtumaan, ja, mutta sitä pahoittelen. Meillä oli mahdollisuus tukea sisämarkkinoiden tukipylvästä, mutta me menetimme sen mahdollisuuden. Ja kaikkien pitäisi sitä miettiä, pohtia tulevina kuukausina ja tulevana vuonna kesällä ja vaali vaalien aikana. Vain yksi asia täytyy sanoa, ja se on se, että se on meidän kannaltamme harmillista. Ja haluan kiittää tiimiä erinomaisesta yhteistyötä. Se on ollut todella suuri ilo minulle tehdä hyvää yhteistyötä. Kaikessa voidaan aina parantaa tietysti, mutta pahoittelen vain sitä, että aika haaravat loppujen lopuksi lukivat mietinnöt, joka oli loppujen lopuksi aika erilainen kuin komission alkuperäinen ehdotus. Kiitoksia paljon Rosatille ja toiselle kollegalle myös heidän tekemästänne työstä. Te vaikutitte hyvin myönteisellä tavalla lopputulokseen. Olette taistelleet sisämarkkinoiden puolesta ja tämäkin on syytä huomata. Valitettavasti tulos ei ollut kuitenkaan sellainen, mitä olisimme toivoneet. Ja sitten haluaisin vielä kiittää Susannaa ja omaa tiimiäni, joka on tehnyt erinomaista työtä. Ja toivottavasti tänä kesänä se tulee näkymään eri valossa ja odotamme sopivampaa hetkeä toivottavasti seuraavalla kaudella sitten. Uh, Kiitos paljon Martin. Minä olin asetuksen mietinnön esittelijä. Minä haluan aluksi kiittää Martin Lokehain yhteisesittelijänä. Hän on, on ollut mieluisa työ toveri Ansafi, Claire, Susanna, sihteeristöstä, Anna Thierry, meidän avustajamme, ovat olleet apuna. Kiitos kaikille, jotka olivat tässä mukana. On harmillista, ettei tämä johtanut siihen, että olisimme ottaneet askeleen eteenpäin sisämarkkina-alueen loppuun saattamisessa. Kiitoksia varjoesittelijöille, Anna-Marialle, eritoten Rosaatille myös. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Minun on sanottava, että kun minusta tuli valiokunnan puheenjohtaja, minä luulen, että me kaikki työskentelemme yhdessä puolustaessamme sisämarkkina-aluetta siten, että me kaikki teemme voitavamme, jotta pääsemme sisämarkkina-alueella eteenpäin, Otan huomioon, kuinka tärkeä asia kyseessä on kansalaisillemme. Se on eräs asia, jonka avulla voimme näyttää kansalaisille, mikä on eurooppalainen lisäarvo. Näin ollen minun on sanottava, että olen pettynyt joihinkin ryhmiin, joihinkin parlamentin jäseniin. Minä luulin, että he ovat eurooppamielisiä ja että he haluavat näyttää Euroopan kansalaisille – että he ovat Euroopan mielisiä, mutta tämä tilaisuus nyt menetettiin. Kiitos kaikille, jotka uskoivat tähän näihin sanoihin. Minä päättäisin asian käsittelyn. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, minä haluaisin antaa puheenvuoron kahdelle henkilölle, jotka myös halusivat puhua. Virginie, ole hyvä. Euh, merci Annelise. Euh, on est Kiitoksia. 15 kuukautta on kulunut tämän palvelupaketin ehdottamisen jälkeen. Me katsoimme näitä eri osia, suhteellisuuspaketti, ilmoituspaketti, ne kohdat, jotka me hylkäsimme tänään, niin ne olivat alun alkaenkin syntyneitä epäonnistumaan. Niillä oli keskeisenä ajatuksena vanha ajatus, joka on ollut täällä parlamentissa pöydällä. Se meinasi palveludirektiivin vesittää alun perin. Kyseessä oli tämä alkuperä ajatus ja näin ollen olin tyytyväinen, että tämä hylättiin tämä ehdotus tänään. Kyseessä on vanha ajatus. Sanottiin, että tämä ei ollut ehdotuksessa, mutta nyt kun ollaan Magritin maassa, niin kyseessä oli surrealistinen tilanne. Nimittäin vaikka sanottiin, että tässä ei ole alkuperämaa ajatusta, niin kyllä tässä alkuperämaa myönsi tämän kortin ja tässä todistustaakka oli vastaanottavalla maalla ja ei ollut mahdollista väittää toisin. Joten kyllä tässä nimenomaisesti oli tämä alkuperämaa kysymys tässä asian keskiössä. Ei se, että tämä on sähköinen yhtäkkiä, niin tee tästä mitenkään toisenlaista. Se, että ei ole solidaarisuutta, että kilpaillaan toisiaan vastaan siten, että on kilpailu kohti alinta mahdollista sosiaalista nimittäjää, niin se ei ole hyväksyttävissä. Ja toivottavasti komissio nyt kuulee tämän viestin, että meidän on vahvistettava eurooppalaista kohesiota ja sisämarkkinoiden kohesiota mutta ei hinnalla millä hyvänsä. On nuor- luonnollista, että mikä valiokunta äänesti tätä vastaan. Neljä valiokuntaa esitteli aiheesta, kaikki hylättiin. Toivon, että tulevaisuudessa kuulemme kohti enemmän kohti solidaarisuutta ja sosiaalista progressiota enemmän kuin että jatkamme tällä kilpailu kaikki, kaikkia vastaan linjalla. No emme me tätä koko kysymystä avaa, haluaisin, että jo ne, jotka haluavat puhua tästä, äänestystuloksesta voivat puhua. Ole hyvä, Jansari. Puheenjohtaja ja kiitoksia puheenvuorosta. Olin varjoesittelijänä toisesta näistä ja haluaisin kyllä, arvoisa puheenjohtaja, todeta sen, että te kirjoititte historiaa vähän väärin, kun sanoitte, että tässä on Eurooppa-mielisten ja Eurooppa-vastasten välinen taistelu tai sisämarkkinoiden kannattajien ja sisämarkkinoiden vastustajien välinen äänestystulos. Näinhän ei tietenkään ollut, vaan me kaikki haluamme kehittää sisämarkkinoita ja olemme Eurooppa-myönteisiä, mutta kun peräti neljä valiokuntaa, e, ITRE-valiokunta, EKON, niin edelleen, kaikki olivat sitä mieltä, että tämä ei tuo lisäarvoa, niin silloin minusta on aivan oikein hylätä esitys ja odottaa sitten jossain vaiheessa uutta ehdotusta, joka poistaa ne pelot, joita liittyy tähän, tähän ehdotukseen ja joka ei olisi auttanut pienten ja keskisuurten yritysten etabloitumasta eri maihin. Että sikäli haluan kyllä kiittää myös komissiota, joka oli valmis, valmis koko ajan tekemään tästä parempaa, mutta emme pystyneet saamaan sellaista tulosta, joka olisi oikeasti auttanut tässä tilanteessa. Euroopan unioni on tehnyt hyvin paljon sellaista lainsäädäntöä, joka sitten kun ne astuvat voimaan, niin oikeastaan niille ei ole mitään merkitystä. Ne on vaan hankaloittanut ihmisten elämää, koska se toive, joka liittyy, siihen ideologiaan, joka liittyy Eurooppaan, niin ei sitten ollutkaan sisäänrakennettu näihin asioihin. Mutta nyt olen myös tyytyväinen, että nämä on hylätty. Kiitos. Okay, thank you very much. Um, and then I would like to give... Kiitos paljon. Anna-Maria saa puheenvuoron. Anneli, have much respect. Kiitoksia oikein paljon. Minä kovasti äh, kunnioitan kollegojen näkemyksiä, äh, enkä meidän pitäisi puhua historiasta, mutta jos katsomme tulevaisuuteen, meillä ei ole mitään B-suunnitelmaa. Parlamentti on epäonnistunut. Tämä äänestystulos on äh, parlamentin epäonnistuminen hyväksyä komission ehdotus ja muokata se niin, että se palvelee kansalaisia ja Euroopan kasvua. Me emme ole ehdottaneet mitään parempaa, emme mitään muuta me emme ole mahdollistaneet sitä, että menisimme kolmikantaneuvotteluun, että saisimme aikaan jotakin, josta olisi hyötyä kansalaisille. Ja me tiedämme, että valiokunnalla ei ole mahdollisuutta ehdottaa uutta uudistettua tekstiä, koska aika ei ole tällä mandaatille meille eh, toteuttaa tätä demokraattista prosessia. Joten tämä parlamentti on ollut kielteinen voima asiassa, joka kattaa 70 prosenttia EUn taloudesta palveluala. Tämä viesti, jonka olemme PK-yrityksille antaneet, on se, että me emme halua panna täytäntöön palveludirektiiviä hyvin pienen askeleen takia, koska tämä sähköinen palvelukortti oli vain pieni osa. Meidän olisi pitänyt tehdä tämä mm, nyt tässä mandaatin lopuksi, koska emme antaneet mitään parempaa vaihtoehtoakaan. Se todellisuus on totta, että me emme tee mitään mandaatin loppuun mennessä avataksemme palvelumarkkinoita. Me emme tee mitään auttaaksemme palveluntarjoajia pk-yrityksiä mandaatin loppuumme asti, jotta ne voisivat laajentua rajat ylittävästi. Tämä on tämän äänestystuloksen seuraus. Ja se on myös viesti siitä, että Länsi- ja Itä-Eurooppa eivät luota toisiinsa, koska alkuperämaa kysymys koskee se liittyy palvelun vapaiseen liikkuvuuteen. Se löytyy perussopimuksista. Jotkut tulkitsivat sen alkuperämaa periaatteena. Minä tulkitsin sen vapaana liikkuvuutena ja olen ylpeä siitä, että puolustan sitä. Kiitoksia sitten edustaja Rosati. I'm also, of course, disappointed by the result of the vote, but I didn't have... Olen myös pettynyt äänestystulokseen, mutta en ajatellut puhua tästä. Mutta mm, no, ajattelin puhua, koska minä olen kuullut tämän väärän väittämän täällä toistettavan kerta toisensa jälkeen. Minä haluaisin tehdä hyvin selväksi sen, että me olemme tehneet paljon työtä, jotta parannamme tätä alkuperäistä ehdotusta. Me olemme tehneet paljon töitä sen eteen, jotta voimme vastata muiden kollegojen huoliin muista poliittisista ryhmistä. Ja minä uskon, että me saimme aikaiseksi hyvän kompromissin. Ei ole olemassa tässä uudessa versiossa mitään alkuperämaa periaatetta, eikä ole mitään vastaanottavan jäsenvaltion oikeuksien polkemista. Tässä ehdotuksessa on tärkeää lisäarvo. Valitettavasti ne kollegat joistain poliittisista ryhmistä päätyvät, että he eivät työskentele tämän asian hyväksi. He kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä. Ja tämä yhteistyöstä kieltäytyminen, se, että edes olisi pyritty parantamaan tätä ehdotusta, on mielestäni jotain, joka aiheuttaa myös suuren pettymyksen. Nyt valiokunta, joka on vastuussa sisämarkkinoiden kehittämisestä, niin Tämä lopputulos on sellainen, että me olemme tehneet päätöksen, joka osoittaa, että tässä protektionistiset suuntaukset ovat voittaneet. Nämä ovat äh, nationalistisia huolenaiheita. Ja meillä on eurooppalaisia vastuita. Ja mikäli kussakin ristiriitaisessa lainsäädäntöehdotuksessa seuraamme näitä nationalistisia huolia, jotka eivät ole mitenkään perusteltuja, niin valitettavasti me emme mene oikeaan suuntaan, koska palveluiden sisämarkkina-alue ei toimi kunnollisesti, ja se on eräs suurimmista potentiaaleista, jota ei vielä olla valjastettu käyttöön. Kiitos. Ah, Mr. Um, Agnew from... Uh, Kiitos, uh, ja sitten edustaja Agnew EFDDstä. Kiitos. Minä olen itse asiassa varsin ilahtunut siitä, mitä täällä on tapahtunut on hyvä nähdä, että kansanedustajat todellakin asettautuvat komissiota vastaan. Minä tein viime kaudella 2014 niin oli valtava äänestys maatalousvaliokunnassa ja sitten oli tuo ylkäyslause sekä kuten tässäkin, mutta meillä ei ollut kanttia kaataa sitä. 8000 tarkistusta ehdotukseen, joka ei ollut tyydyttävä ja kaikki hajosi ja sitten vuoden tai kahden kuluttua valittiin lisää YMP-uudistusta. Hienosti me piti. Ja te voitte mennä nyt sitten vaalipiireihin ja sanoa, että me puolu- vastustimme komissiota ja me näimme, että tämä on ollut riittävä. Nyt ehkä Euroopalla on vähän toivoa. Hyvää onnea. En ik had ook niet eh, om het woord willen vragen, maar als iedereen het doet, dan eh, kan ik niet... Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. En aikonut puhua, mutta täytyy todeta, että olen tyytyväinen tähän tulokseen tänään, mutta ei niistä syistä, mitkä täällä on mainittu. Kyse ei ole siitä, että ollaanko EUn puolesta vai sitä vastaan, vaan siitä, ollaanko sosiaalisen polkumyynnin puolella vai sitä vastaan. Ja me haluamme sosiaalista Eurooppaa, me haluamme sisämarkkinoita markkinat, jota täytyy suitsia aina aika ajoin sosiaalisista syistä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ollaanko Euroopan kannalla vai sitä vastaan. Minun ryhmäni on kerta kaikki sen Euroopan kannalla, myöskin palveluiden alalla. Tässä ehdotuksessa ei ollut mitään mitään sellaista, mikä taistelisi sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja epäsosiaalista Eurooppaa vastaan, niin me haluamme sosiaalisen Euroopan. Meidän pitää vielä äänestää tästä suullisesta kysymyksestä komissiolle yleislatureista, joten pyytäisin, että äänestämme siitä, että sopiiko teille se, että esitämme komissiolle tämän suullisen kysymyksen. Äänestys alkaa. a close. One more. Yeah. One, one more. Okay, I close the vote. Äänestys päättyy, joten tulemme esittämään tämän suullisen kysymyksen komissiolle. Kiitoksia oikein paljon ja tähän päättyvät äänestykset. Ja menemme eteenpäin. Rautatien liikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet. Tässä on kyse lausunnosta. Edustaja Denis de Jong on esittelijämme. Edustaja de Jong, teillä on puheenvuoron. Odotan minuutin, että ihmiset voivat lähteä salista. Eli ne ihmiset, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, lähtekääpä salista mahdollisimman hiljaisesti. Okay, now that uh, we are back. Uh, no niin, nyt kun olemme täällä taas täysin voimin, niin haluan antaa teille puheenvuoron edustaja De Jong. na alle commotie over de stemming eh, moeten we weer even terug. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaiken tämän innostuksen ja jännityksen jälkeen, mikä liittyy äänestykseen, täytyy tarkastella nyt tätä aihetta. Eli sisämarkkinat ja rautatien matkustajien suojelu tai matkustajien suojelu. Jos katsotaan yleisesti ottaen kehityskulkuja TRAN-valiokunnan työssä, niin IMKOlla on tärkeä rooli. Tämä mietintö, joka tänään esitellään, ei mene lähellekään niin pitkälle kuin mitä kuluttajansuojelun pitäisi mennä tai miten pitkälle komissio halusi mennä. Komission ehdotus keskittyy enemmänkin matkustajien suojeluun ja meidän valiokuntamme täytyy tarkastella tätä kysymystä. Minun mietinnössäni pyritään monilla eri tavoilla selventämään sitä, mitä voi tapahtua matkustajille ja mitä heidän oikeutensa ovat kun näitä ongelmia tulee. Valiokunnan ehdotuksen tietyt osat voivat johtaa sekaannukseen. Aikaisemmin keskustelimme tällaisen Act of God-lausekkeen tiimoilta, eli suurempi tai ennakoimaton tapahtuma, force majeure-tapahtuma. Ja tässä tapahtuu niin, että tällaisissa ennakoimattomissa tilanteissa matkustajat ovat hyvin ne oikeudellisesti epävarmassa tilanteessa ja me emme sisällytä tätä Act of God eh, ylivoimaista estettä tähän tekstiin. Ja toinen asia, jota halusin parantaa komission ehdotukseen liittyen, oli oikeus korvauksiin, erityisesti silloin kun kyse on luotijunayhteyksistä ja niiden myöhästymisistä. Komission, komissio sanoi viime kerralla, että se tarkast, on valmis tarkastelemaan tilannetta korvausten osalta silloin, kun myöhästy, myöhästys tai viivytys on ollut enemmän kuin 30 minuuttia. Tämähän on tärkeä luotiona yhteyksien kohdalla, koska siinä on kyse nopeudesta ja täsmällisyydestä, aikataulussa pysymisestä, koska muuten ihmiset käyttävät lentokoneita ja sitähän me emme halua. Ja sitten komissio on ehdottanut muitakin asioita koskien kautta matkustamista koskien tai läpi matkustamista through travelia koskien. Ja tähän liittyen haluttaisiin lisää avoimuutta. Tarvitsemme lisää selvyyttä, selvyyttä hinnoitteluun, mutta täytyy varmistaa, että ei tule kalliimmaksi ostaa yhdeltä sivulta esimerkiksi koko matkalle lippu kuin mitä se maksaisi, jos se muodostuisi kahdesta osiosta. Matkustajan kannalta katsottunahan on vain ysi matka Brysselistä Pariisiin esimerkiksi, niin, ja jos sitten junasta, jatkojunasta, jatkoyhteydestä myöhästyy, niin ei pitäisi matkustajan joutua selvittelemään näitä hankaluuksia ja ostamaan uutta lippua sitten jatkoyhteydelle. Olen puhunut tästä kaikesta kyllä mietinnön tekstissä. Ja jos tarkastellaan oikeuksia vielä, silloin, kun matkustaja lähtee sellaiselta asemalta liikkeelle, liikkeelle jossa ei ole lipun myyntiä, niin he joutuvat ostamaan usein lipun junasta, koska myyntiä ei ole tarjolla asemalla. Ja tähän liittyen täytyy tarjota tietoa matkustajille, jos ongelmia tulee. Sitten minulla on lukuisia kysymyksiä koskien tarkistuksianne ja haluaisin kuulla ajatuksianne niistä. Ja sen takia on hyvä, että käydään täällä tänään tämä keskustelu. Teen läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tämän suhteen. Uskoisin, että johdanto-osassa on suositus siitä, että pitäisi olla sellainen alusta, josta näkyy kaikki Euroopan junayhteydet, yritysten pitäisi perustaa nämä itse, mutta tähän ei liity mitään velvoitetta. Rautatieyrityksiä voidaan pyytää näin toimimaan, mutta me voisimme esittää tarkistuksen, jossa vähän vahvistettaisiin tätä kohtaa koska jos halutaan, että matkustajat saavat riittävästi tietoa, niin silloin heille täytyy antaa myös pääsytietoihin, eiväthän he muuten voi saada näitä tietoja. Joten minun mielestäni tällainen erityisalusta, jossa nämä tiedot ovat, olisi hyvä asia. Jos nyt tällä hetkellä äh, matkustajat sitä haluavat, niin niin hän tulee tapahtumaan, ei siihen tarvita mitään lakia, mutta toiset ovat sitä mieltä, että kyllä laki tarvitaan, jotta se saataisiin tapahtumaan. Ja me haluamme parantaa kansainvälisiä palveluita ja junayhteyksiä, erityisesti kun siirrytään alueellisilta rataosuuksilta nopeille rataosuuksille. Ja kansainväliset yhteydet tekevät tämän mahdolliseksi. Ja minä tässä nyt mietin, että pitäisikö se tapahtua lainsäädäntötekstin kautta vai, vai mitä kautta. Olen avoin kuulemaan kaikkien ajatuksia tästä. Ja toinen asia, joka perustuu matkailijoiden yhdistysten antamaan palautteeseen, niin kun puhutaan luotijunista tai korkeanopeuksisista junista, niin pitäisikö todellakin nämä korvaukset rajoittaa koskemaan vain luotijunia vai pitäisikö ne koskea kaikkia pitkiä matkoja? Ja tästäkin haluaisin kuulla kollegoiden mielipiteitä ja tietenkin kaikkia muitakin mielipiteitä ja kommentteja kuulen mielelläni. Floor to the... Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron EVPn varjoesittelijälle Rosa Tuun. Mutta tiedä, korvaako joku EPPstä hänet edustaja Rosatin Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Tuun ei valitettavasti päässyt tähän kokoukseen. Hän pyytää anteeksi, eikä tämä johtunut äh, rautatieliikenteen viivästyksistä. Hän pyysi, että minä puhuisin hänen puolestaan ja luen nyt hänen puheenvuoronsa. Edustaja Tun uskoo, että edustaja De Jongin lausunto löytää pääosin oikean tasapainon ja on hyvin samankaltainen kuin hänen kantansa. Tämä ähm, sisältää sanamuodon, jossa vahvistetaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksia, artikla 24. Edustaja Tuun on myös samaa mieltä siitä, että kolmen äh, tunnin äh, ennakkoehto Ähm, äh, avun pyyntämiselle on äh, tarpeen, jotta vammaiset äh, eivät voisivat matkustaa myös juna, junilla ja sitten pitäisi olla enemmän sanamuotoja matkustajien oikeuksista ottaa pyöriä mukaan artikla 6. Meidän pitäisi vielä työstää tätä myöhästymis kohtaa 30 minuutin äh, raja äh, luotijunissa voi olla liikaa vaadittu, mutta 85 prosenttia ei ole riittävästi, jotta rautatieyhtiöt rajoittaisivat näitä äh, myöhästymisiä. Myös tätä reitti kysymystä on katsottava tarkemmin, mutta ei riitä, että, reit, että rautatieyhtiötä kannustetaan antamaan tällaisia läpikulkulippuja. Äh, ja edustaja Tuun on sitä mieltä, että tietojen saatavuus on erittäin tärkeää. Emme voi hyväksyä sellaista tilannetta, että yksi äh, toimija ei anna tietoja hinnoista ja reiteistä äh, muille kilpailijoille ja riippumattomille netti alustoille. Matkailijoiden pitäisi pystyä maksa- ostamaan kaikki lippunsa internet-alustoilta, jotta ne pystyvät vertailemaan hintoja ja reittejä. Edustaja Tuun odottaa kovasti yhteistyötä Erade Jongin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja sitten SMTstä meillä on Lucy Anderson. Much welcome. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää mietinnöstä ja IMKO kollegat SD-ryhmästä ovat tämän takana. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan kansalaisille, nimittäin rautatiematkustajien oikeudet ovat olleet ongelmallinen asia monessa jäsenvaltiossa. Ja nyt tässä vaiheessa onkin tärkeää, että parlamenttimme saa tämän asian korjattua. Haluaisin korostaa muutamia asioita. Tämä ylitsepääsemätön estelauseke ymmärrykseni on se, että ei ole olemassa perusteluita ylitse pääsemättömälle esteelle. Ei ole olemassa syitä, kuten ilmailualalle esimerkiksi. Ensinnäkin Euroopan jäsenvaltioissa rautatieyritykset saavat erittäin paljon valtion tukia ja heillä on julkisen palvelun velvoite. Lisäksi kustannustodisteet osoittavat, että tämä ei säästäisi kovinkaan paljon yritysten varoja ja tämä loisi erittäin paljon oikeudesta epävarmuutta. Ja ilmailualalla on monia ratkaisettomia tapauksia, jotka ovat EU-tuomioistuimessa. Toivottavasti tässä pitäydyttään esittelijän linjalla. Toinen asia, nämä poikkeukset. Minun on sanottava, että jäsenvaltioilla oli erittäin paljon aikaa saada paketti kuntoon rautateiden suhteen omissa jäsenvaltioissaan. Ja Euroopan unionissa on panostettu paljon rautatieinfrastruktuurin, joten nyt on aika ottaa pois nämä poikkeukset, tai ainakin aika ottaa ne suurimmilta osin pois. Se on erittäin tärkeä kohta. Ja vielä viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin sanoa, että meidän on aikataulun suhteen oltava varsin varovaisia. Tähän liittyy erittäin paljon huolia tähän pakettiin, mutta Euroopan matkustajien federaatio ja ne yritykset, jotka haluaisivat antaa lippujen suhteen paremman hinnan matkustajille, eivät ole suhtautuneet kovinkaan myönteisesti TRAN mietintöön ja he haluavat, että me luomme tähän hyvän tasapainon. Aikataulu on kuitenkin tiukka ja TRAN-valiokunnassa on ollut aiemminkin tilanne sellainen, että Tran mietintö on äänestetty ennen kuin Envi tai IMKO tai mikä tahansa muu valiokuntalausunto olisi otettu huomioon. Minä haluan, että tämä saadaan valmiiksi ja kolminkantaneuvottelujen vuoden loppuun mennessä. Me olemme kaikki tähän sitoutuneita. Me haluamme tämän kyllä saattaa maaliin. Mutta olisin erittäin kiitollinen, jos te voisitte tehdä yhteistyötä Tran valiokunnan puheenjohtajan kanssa tämän asian suhteen. Um, for, uh, Kiitoksia myös tästä neuvosta ECRstä. Edustaja Sulik on varjoesittelijän. Hän ei ole, voi olla tulla paikalle, joten siksi hän pyysi, että minä luen hänen puheenvuoronsa hänen nimissään. Ensinnäkin herra Sulik haluaa pyytää anteeksi sitä, että hän ei ole paikalla täällä tänään. Hän pitää monia äh, esittelijän tarkistuksia hyvin hyödyllisinä. Hän tukee täysin tarkistusta 19, että tätä, äh, vähennetään tätä äh, ilmoitusaikaa 48 tunnista kolmeen tuntiin kun on kyse avun tarpeen ilmoittamisesta. Kolme tuntia pitäisi olla riittävästi myös rautatieyhtiöille. Jotkut kuitenkin jo vaativat nytkin lyhyempää ähm, ilmoitusaikaa. Hän myös arvostaa tarkistuksia 21-29, joilla halutaan poistaa äh, yksityiskohtaiset vaatimukset palvelulaaturaportissa liitteessä kolme, joskus vähemmän on enemmän. Hän on sitä mieltä, että rautatieyhtiöt ovat itse riittävän päteviä määrittelemään, millainen tieto on hyödyksi asiakkaille ja mikä on vain ylimääräistä. Hän on sitä mieltä, että harvoin kukaan meistä lukee kuluttajatietoja, jos laki vaatii, että kuluttajatiedot ovat kymmenen sivua pitkiä. Myöskin kun on, haluaisin määritellään korvaukset, kun on kyse luotijunista. Hän on sitä mieltä, että sääntelijä ei tarvitse määrätellä tätä, joten hän ei tue tarkistusta 16. Hän on vakuuttunut siitä, että tärkein toimenpide rautatiepalvelujen laadun parantamiseksi on avata Euroopan rautatiemarkkinat yksityisille kilpailulle niin pitkälti kuin mahdollista. Euroopan rautatiemarkkinoilla on tällä hetkellä muutamia suuria toimijoita, jotka eivät halua yksityisiä toimijoita rautateilleen. Ja vähemmän kilpailua tarkoittaa vähemmän palveluja asiakkaille. Siksi hän ehdottaa, että avoin dataperiaate otettaisiin mukaan ehdotukseen, kuten tarkistuksessa kolme sanotaan. Siinä tapauksessa hän olisi jopa tiukempi ja vaatisi, että reaaliaikainen tiedonvaihto rautatieyhtiöille olisi velvoittavaa artiklassa 9 kohdassa 2. lipumyyjän on annettava asiakkaille kaikki tiedot dot, mutta usein lipun myyjät eivät saa kaikkia tietoja rautatieyhtiöltä. Siksi rautatieyhtiön pakollinen tiedonvaihto on perusteltua, äh, koska osa äh, rautatieliikennettä on vielä jäsenvaltioiden tukemaa ja siksi tiedonvaihto on mahdollista. Kun on kyse näistä yksistä suorista lipuista koko matkalle, niin se ei vastaa äh, matkustajien tarpeita hän näkee ratkaisun siinä, että asiakas takkuu on sama, jos ostaa yhden lipun koko matkalle tai useampia lippuja. Hän tukee tarkistusta 15, koska tämä on askel oikeaan suuntaan. Sitten ta- kuun tasa-arvoisuus tarkoittaisi, että lippu, tämä lippu, yksi lippu koko matkalle ja yksittäiset liput olisivat de facto samanarvoisia. Asiakkaiden mukavuus olisi yhtä suuri ja tämä on tärkeää. Tämä veisi suurilta rautatieyhtiöiltä perustelut olla tekemättä yhteistyötä yksityisten kilpailijoiden kanssa. Erohinta hintaero näiden eri lipputyyppien välillä katoaisi myös. Siksi hänestä olisi hyvä, jos lisättäisiin määritelmä yhdistetylle lipulle, eli siis lippu, joka on, koostuu useammasta lipusta, kuten on kyse tässä through ticket suorassa lipussa. Kun katsotaan näitä erillisiä, kun tätä asiaa viimeksi käsiteltiin, niin e, erilliset liput olivat e, normaaleja, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut, se oli teknisesti mahdollista. Nyt kuitenkin e, tämä pystyisi lisäämään kilpailukykyä toimijoiden välillä ja lisätä matkustajien mukavuutta. Siksi hän haluaisi hyödyntää tätä mahdollisuutta. Se olisi eurooppalaisen kuluttajan edun mukaista. Tämä oli hänen puheenvuoronsa. Ja sitten Aldesta Matthias van Miltenberg. Eh, ik wil ook de rapporteur eh, Dennis de Jong hartelijk danken voor zijn rapport, want wat hij doet... Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijä De Jongia. Ja tosin kun Tranissa on tehty tätä, asiaa, on lähestytty kuluttajan lähestymistavasta. Lucy Andersonin kanssa olen yhtä mieltä, mutta Tran on jo muuttanut toisia komission ehdotuksesta ja se on valitettavasti huonompi vielä kuluttajien näkökulmasta. Joten minä vetoaisin tähän valiokuntaan, jotta matkustaja asetettaisiin lainsäädännön keskiöön, että olisi selkeät säännöt ja parempi kuluttajan suoja. Minä haluaisin kolme asiaa korostaa. Ylitsepääsemätön este, vammaiset ja se, miten myöhästyneistä junista maksetaan korvauksia. Olen yhtä mieltä ylitse pääsemättömästä esteestä. Juna matkustaminen on erilaista kuin lentokoneeseen matkustaminen ja tämä niin kutsuttu force majeure ylitsepääsemättömän esteen lasekkeen mukaan ottaminen tosi paljon epäselvyyttä. Tämä lauseke olisi poistettava, koska vaikutusten arvioiden mukaan ilmenee, että tämä ei toisi rautatie yhtiölle mitään säästöjä. Liikuntarajoitteiset ja vammaiset juna-asemien, junien tulisi olla sellaisia, että liikuntarajoitteiset pystyvät niihin ja niistä kulkemaan. Ja se aika ilmoittaa liikuntarajoituksesta tulisi alentaa 40 kolmen tuntiin. Omassa kotimaassani Alankomaissa raja on tunti. Kolme tuntia, kaksi tuntia se on liikaa, mutta on tiettyjä olosuhteita ympäri Euroopan. Kaikki Euroopan maat eivät ole samanlaisia. Olosuhteet vaihtelevat, niin kolme tuntia, olkoon hyvä kompromissi myöhästyneiden junien suhteen on huomioitava, että on löydettävä sopiva tasapaino kuluttajan suojan ja toisaalta junayhtiöiden kustannusten välille. Ja lainsäädäntömme tulisi olla sellainen, että vähennetään kaikki myöhästymiset minimin. Tässä alun perin ei haluttu kajota tähän tässä lainsäädännön tarkistuksessa. Minä en koe, että tässä välttämättä olisi sanottava mitään tässä vaiheessa. Tämän pitäisi koskea ainoastaan näitä yli 200 kilometriä tunnissa kulkevia nopeita junia. En tiedä, miksi tämä ero olisi tehtävä. Esittelijä suhtautuu tähän myös varauksellisesti. Minä olen sitä mieltä, että kuluttajan tulisi olla tässä keskiössä, mutta meidän pitää katsoa, että saamme myös junayhtiöt mukaan. Tämä on siis hyvin äh, herkkä, markaluontoinen tasapaino. Sitten nämä tarvittavat tiedot, joita täällä sivuttiin, niin liitteessä kolme tämä näkyy. En tiedä, miksi tämä pitäisi poistaa tästä alkuperäisestä ehdotuksesta. Mikäli tietoa on, niin silloin tietoa on. Ja olisi hyvä laittaa komission ehdotuksen, mitä tietoa tarvitaan. Olen hyvin epäileväinen tähän tarkistusehdotuksen 29. Meidän pitäisi lähettää kysymys TRAN esittelijälle 53 asian suhteen hyväksykäämme tämä laajan tuen avulla siten, että tässä matkustajan keskiössä. Uh, kiitoksia. Ja sitten vihreistä Julia Reeda. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Olemme samaa mieltä tästä yleisestä suunnasta, joka on paljon kuluttajaystävällisempi kuin mitä näemme TRAN-valiokunnassa ja on erittäin tärkeää, että tällä valiokunnalla on merkittävä rooli tässä asiassa. Useassa kohdin itse asiassa haluaisin mennä jopa pidemmälle kuin mitä esittelijä ehdottaa. Ensinnäkin olemme täysin samaa mieltä siitä, että poistetaan tämä ylivoimaisen esteen lauseke. Tällä ei ole mitään järkeä rautatieliikenteessä. Me kaikki tiedämme esimerkkejä, jolloin juna yhtäkkiä ää, äh, äm, ei toiminut, koska yllätys, yllätys, tammikuussa satoi lunta. Ää, äh, uskon, että kaikkien pitää pystyä äh, selviämään tästä. Kyse ei ole lentokoneesta, jolla on todellisia turvallisuusongelmia huonossa ilmassa. Kun on kyse tästä yhdestä lipusta, niin me haluaisimme, että niiden myynti on pakollista, mutta myös, että kaikki rautatieyhtiöt tekevät yhteistyötä, jakavat tietoa ja jakavat pääsyn lipunmyyntiin niin, että tämä on mahdollista. Sitten tämä eurooppalainen alusta, jota esittelijä ehdottaa. Se on yksi tapa varmistaa, että on yhden luku kuluttajille ja me haluamme että kaikki tarpeellinen tieto tarjotaan ja yhteentoimivuus varmistetaan. Olemme samaa mieltä kollegojen kanssa, että korvauksien ei pitäisi koskea vain huippunopeusjunia, vaan kaikkia junia. Me toivotamme tervetulleeksi sen, että tämä ilmoitusaika lyhenee vammaisille, mutta tämä tasa-arvoisen kohtelun periaate vammaiselle on perusoikeus ja meillä on esimerkkejä, jolloin että on mahdollista, että henkilökunta on hyvin koulutettua ja esteettömyys on jo valmiiksi taatu. Esimerkiksi voitaisiin ottaa tällainen poikkeus kuin Alankomaissa väliaikaisesti, koska koulutusta on tehtävää, mutta jos otamme tämän perusoikeusvelvoitteet vakavasti, niin meidän on varmistettava, että vammaiset voivat käyttää liikennevälineitä samoin edellytyksin kuin kaikki muutkin. Me aiomme myös jättää tarkistuksen kansallisten valvontaviranomaisten valituskäsittelyä varten. Me emme tarvitse mitään pidennettyä aikaa monimutkaisia tapauksia varten, koska tuo aika olisi hyvin pitkä kuluttajille ja meidän mielestämme toimijoilla pitäisi olla velvoite osallistua vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun. Tämä ei tietenkään ehkäise sitä, etteivätkö osapuolet voi mennä tuomioistuimeen. Eli IMKO-valiokunta todella asettaa kuluttajan Äh, edun etusijalle, samoin kuin sen, että olisi yhteentoimivuutta ja helpotettaisiin rajat ylittävää liikkuvuutta. Tämä on hyväksi ei vain äh, rautatiematkustajille, vaan myös ympäristölle. Toivotamme tervetulleeksi tätä äh, ja toivomme, että pystymme vahvistamaan tätä mietintöä entisestä. Kiitoksia. Edustaja Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös mm, kiittää esittelijää. Minulle on tärkeää se, että sisämarkkinavaliokunnan lausunnossa sanomme selvästi, että on paljon sääntöjä, jotka vieläkin koskevat vain sisämaaliikennettä 2020 asti. Se, että nämä poikkeukset niistä päästään eroon on tärkeää, koska juuri raja-alueilla on erittäin vaikeaa hyödyntää liikennevälineitä rajat ylittävästi, koska usein rajoilla päättyvät matkustajien mahdollisuudet saada oikeuksiaan taatuksi. Joten siksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota rajat ylittävään rautatieliikenteeseen niin, että Keelistä Strasbourgiin ja Kölnistä Brysseliin rautatieliikenne toimii yhtenäisesti myös kielen kannalta. Siksi olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyvä ja että meidän lausuntomme voi olla merkittävä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä mietintöä hyvänä, meidän, tätä lausuntoa meidän valiokunnastamme hyvänä. Tranin mietintö on sellainen, että siinä kyllä on parantamisen varaa. Minä keskityn nyt yhteen asiaan. Joskus ammatillisella kokemuksella on suuri merkitys äh, poliittisessa työssä. Minä olen yli 25 vuotta tehnyt työtä vammaisten kanssa ja siksi tämä asia, josta kaikki ovat täällä puhuneet, on minulle erittäin sydäntä lähennä. Ihmiset, joilla on joku vamma ja jotka eivät todellisuudessa pysty osallistumaan todelliseen elämään, koska esteettömyyttä ei ole taattu olen hyvä siitä, että edustaja De Jongin mietinnöstä tämä ilmoitusaika on vähennetty kolmeen tuntiin, mutta minä haluan nyt tämän vähän provosoivan kysymyksen esittää. On aina haitta, jos on mm, riippuvainen toisten ihmisten avusta. Eikö olisi paljon parempi, että juna-asemat olisivat esteettömiä niin, että kaikilla ihmisillä olisi tasa-arvoinen pääsy liikennevälineisiin? Tämä tarkoittaisi ei vain sitä, että vammaisilla olisi helpompi päästä junaan. Me kaikki vanhenemme, onneksi vanhenemme, ja olemme sitten iloisia siitä, että voimme vanhoinakin vielä käyttää liikennevälineitä. Esteettömyys mahdollistaisi sen. Myös lapsiperheet, joilla on lastenvaunut, muut ihmiset, jotka tarvitsevat tukea. Esteettömyys johtaisi siihen, että jos juna-asemat peruskorjattaisiin, niin olisi avoin pääsy liikennevälineisiin. Siksi pyytäisin että harkitsette tätä. Tämä kolme tuntia on hyvä, se on ihan ok ehdotus, mutta että tehtäisiin tämä lisäys. Ja Saksassa meillä on tämä hanke, että ainakin suurten ähm, juna-asemien esteettömyys taataan, ja tämä pitäisi ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitos. Tämä äh, huoli, joka nousi esiin, on myös keskustelun kohteena Euroopassa esteettömyysasetuksessa, josta neuvottelemme nyt kolmikantaneuvotteluissa, joten se on otettu esiin. Ennen kuin annan puheenvuoro esittelijälle, haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle, edustaja Kothaus, joka on MOVE-pääosaston yksikön päällikkö. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Meidän puoleltamme haluaisin sanoa, että kiitoksia oikein paljon tästä vahvasta tuesta, laajasta tuesta ehdotuksellemme joka näkyy mietinnössä ja myöskin jäsenten puheenvuoroissa täällä. Joten halusin, haluaisin keskittyä vain muutamaan kohtaan, josta teillä oli kysymyksiä meidän lähestymistapaamme koskien. Ensinnäkin tämä alusta artiklassa 9. Sanoit, että haluatte mennä siinä pidemmälle. Haluaisin viitata tässä yhteydessä vain delegoitun säädöksen koskien EUn laajuista monimuotoista tietopalvelua, joka on delegoitusäädös, joka hyväksyttiin toukokuussa. Ja tässä valaistaan hieman taustaa tällaisen alustan tarjoamiselle ja minkälaista IT-pohjaa siihen tarvitaan ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy. Eli jos tarkastelette tätä asiakirjaa, niin huomaatte, että me, meidän tarvitsee etsiä johdonmukaista ratkaisua, yhdenmukaista ratkaisua tähän. No sitten eh, luotijunien myöhästymiset, emme tarkastele tätä aihetta, mutta jos arvelet, että tätä voidaan eriyttää vielä enemmän, tätä voidaan, tässä voidaan mennä pidemmälle vielä. Me emme koske, kosketelle tätä aihetta, koska me katsoimme, että tällä hetkellä mahdollisuudet 28 jäsenvaltioiden välillä ovat aika erilaiset ja sen takia ne puuttuneet aiheeseen. Ja sitten ylivoimainen estetilanne ja sen perusteet olivat se, että Euroopan yhteisön tuomioistuin on antanut siitä päätöksensä. Ja tehän tiedätte, että ilmamatkailu ei ole sama kuin tie, maantiematkailu, matkustaminen tai rautatie matkustaminen. Ja meidän ei pitäisi nyt sotkeutua niihin ongelmiin, mitä mitä esimerkiksi säännösten tulkinta ilmailualan pohjalla, pohjalta voi saada aikaiseksi sitten tuomioistuinten tuomioiden tulkinnan suhteen. Poikkeuksista sitten sen verran, että olette kirjoittaneet siitä erillisen mietinnön ja siinä osoitetaan, että eri jäsenvaltioissa matkustajien oikeuksia toteutetaan aika eri tavoin, joten matkustajan oikeudet vaihtelevat kovasti ja häiriintyvät eri jäsenvaltioiden välillä ja meidän pitäisi tasapainottaa sitä ja tämä on hyvä ajatus meille. Sitten liikuntarajoitteiset henkilöt ja vammaiset henkilöt, kiitämme tuestanne myöskin tässä aihekokonaisuudessa. Ja kuten huomaan, esittelijä ei ole ehdottanut mitään muutoksia meidän koulutusehdotukseemme. Koulutus on mielestämme hyvin tärkeä asia myös uusille työntekijöille, eikä se koske pelkästään niitä työntekijöitä, jotka tekevät suoraan työtä liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden kanssa. Tämä on todella tärkeä asia. Ja vielä suorista lipuista tai yhdestä lipusta me ehdotimme vielä varavaihtoehtona sen, että jos, jos matkustaja ei pysty ymmärtämään, että mitä hän on ostanut, eli hänen pitäisi pystyä ymmärtämään, onko kyseessä suora lippu vai erilliset liput eri matkaosuuksille. Te ehdotitte, että matkustajan pitäisi pystyä ainakin valitsemaan näiden mahdollisuuksien välillä. Tämän hetken markkinatilanne on otettava huomioon ja tässä artiklassa todellakin tarvitaan vielä molemmilta puolilta lisää äh, keskustelua tämän lainsäädäntömenettelyn puitteissa. Ja sitten vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu, sen tekeminen pakolliseksi. Siitä täytyy keskustella vielä oikeusasian yksikön kollegoiden kanssa ja heidän tekemänsä ehdotuksen pohjalta ja myöskin jäsenvaltioiden toimivaltaisten täytäntöönpanoviranomaisten kanssa käymiemme perusteella tiedämme, että tilanne jäsenvaltiossa on hyvin erilainen. Eli meillä on aika joustava puitteisto ADR tässä äh, vaihtoehtoisessa riitojen ratkaisussa ja myöskin verkon kautta online riitojen ratkaisussa. Tarkastelemme jäsenvaltioiden tilanteita vielä huolellisesti ennen kuin päätämme, teemmekö tästä menettelystä pakollista. Kiitoksia paljon teidän kommenteistanne ja kiitos puheenvuorosta. Kiitoksia. Nyt esittelijä saa loppupuheenvuoron. uh, Kiitoksia. Luulenpa, että voin puhua hyvin lyhyesti. Olen varsin tyytyväinen kollegojen reaktioista ja kommenteista. Luulen, että me olemme kulkemassa samaan suuntaan. Milun on jatkettava artiklan 53 etujen Suomen etujen myötä siten, että meidän olisi saatava tämä meidän oma kanta esiin ennen kuin tämä menee trilogiin. Minä todellakin uskon, että meillä on tärkeä rooli varsinkin matkustajien, matkustajien näkökulmasta. Tämä aikataulu, jonka Lucy Anderson mainitsi, niin luulen, että meidän tulee äänestää hyvissä ajoin ennen kuin Tran äänestää tästä. tarkistusten jättämisen takana on hieman aiemmin kuin meillä, mutta minäpä luulen, että me äänestämme kauan ennen TRAN-valiokuntaa, jotta me pystymme keskittymään seikkaperäisesti matkustajien oikeuksiin. Voisin käydä näitä eri kohtia läpi, mutta ne kohdat, joiden suhteen kollegat ovat tehneet ehdotuksia, niin ne ovat sellaisia asioita, joiden suhteen itsekin olen jättänyt tarkistuksia. Se, että tietää kuka palvelun tarjoaja on, nämä aikarajat, nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka minäkin haluan mietintöön, joten varmasti voimme saada aikaiseksi hyviä kompromisseja. liikuntarajoitteiset. Minä en sanonut tätä johdannossani, mutta tämä on keskustelu, jonka joudun käymään usean otteeseen eri vammaisjärjestöjen kanssa. On hyvin turhauttavaa, että aina nähdään ihminen liikuntarajoitteisena. Olisi tärkeää, että näitä ryhmiä eritellä erikseen. Minä pidän erittäin paljon tästä ajatuksesta. Tämä on sellainen asia, johon meidän tulisi keskittyä jatkossakin. Eräs niistä asioista, joiden suhteen en ole yhtä mieltä, nämä komission antamat tiedot. Olen keskustellut asiasta tiettyjen organisaatioiden kanssa, ja he ovat sanoneet, että he antavat mieluusti lisätietoja, ja komissio voi aina pyytää lisätietoja. Mutta se, että on näitä yksityiskohtia sivutolkulla sellaisista asioista, onko näitä tietoja saatavilla vai ei, niin siinä menee mielestäni liian pitkälle. No, varmasti löydämme ratkaisun. Deadline for amendments, uh, the 11th um, of... Kiitoksia. Määräaika on huhtikuussa äh, puolen päivän mennessä. Äh, tämä on siis uudelleen laatiminen ja tarkistukset ovat hyväksyttäviä vain, jos ne koskevat niitä ehdotuksia, osajaehdotuksesta, jossa on perustavanlaatuisia muutoksia, eli ne osa tekstistä, jotka ovat harmaita. Kirjallinen perustelu on oltava mukana kaikissa tarkistuksissa, jotka koskevat muita tekstin osia, jotka sitten yhdistävät ne tuohon harmaaseen tekstin osaan. Eli tarkistusten jättämisen määrä on 11. huhtikuuta kello 12. Tähän haluaisin nyt päättää aamu kokouksemme. Kiitoksia oikein paljon. Puheenjohtaja kiittää ystävästi myös tulkkia. Näemme kello 14.30. Hyvää lounastaukoa.